Okay, colleagues, can I bring the meeting to all? No niin, hyvät kollegat, voisimmeko aloittaa kokouksen. Ensinnäkin pyytäisin, että hyväksyisitte teille jaetun esityslistan. Sopiko esityslista teille? Hyvä. Hienoa. Siirrytään eteenpäin. Sitten hyväksytään pöytäkirjat kokouksesta, joka järjestettiin 6. syyskuuta sekä 17. ja 18. syyskuuta. Katson, että että pöytäkirjat voidaan näin hyväksyä. Seuraavaksi esityslistalla on toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityjen moottoriajoneuvojen siirtämisen yksinkertaistaminen sisämarkkinoilla herra Pirkkerin mietintö ja herra Pirkker saa saman tien puheenvuoron. Olkaa hyvä herra Pirkker. Danke, Herr Vorsitzender. Ich er habe gerade versucht, technische Probleme zu lösen. Daher habe ich Sie überhört. äänestyksen aikataulua vielä imkovaliokunnassa, mutta olemme käyttäneet hyväkseen nyt sitten antaa lausunnon ajoissa liikennevaliokunnan puolelta. Minulla on nyt tässä muutama kohta, joista haluaisin vielä käsitellä. Haluaisin viitata siihen, että 16. marraskuuta asti on aika jättää tarkistuksia. Eli sitten on aikaa myös keskustelulle tarpeeksi. Haluaisin ottaa ydinkohdat tavoitteen asetannassa esille lyhyesti asetuksen osalta ja sitten käsitellä lyhyesti komission ehdotuksen olennaisia kohtia. Ja sitten katsotaan, mitkä meidän puoleltamme olisivat painopisteosat tämän liikenneasian osalta ja kun katsotaan näitä tavoitteita, niin ensinnäkin on kyse siitä, että moottoriajoneuvojen vapaa liikkuminen EUn sisällä täytyy varmistaa. Siis sellaisille moottoriajoneuvoille, jotka ovat jo rekisteröity yhdessä jäsenvaltiossa. Se on tärkeä käytetylle autoille, jotka ostetaan toisessa maassa ja sitten siirretään. Se on muutoissa tärkeää. Se on tärkeää, jos on määräaikainen oleskelu jossain toisessa maassa. On ihmisiä, jotka muuttavat maata ja haluavat auton mukaan ja sen vuoksi pitäisi olla yhdet yksinkertaiset säännöt. Se on päätavoite, että tämä hallinto rasite moottoriajoneuvon rekisteröinnissä olisi mahdollisimman pieni. Komissio sanoo, että tulisi säästöjä hallintokustannuksissa, jotka olisivat melkein 1,5 miljardia euroa vuodessa. Se on ymmärrettävää, kun katsoo, että miten äh, kussakin jäsenvaltiossa täytyy käydä kujanjuoksua luukulta toiselle, viranomaiselta toiselle. Siis, että saadaan rekisteröityä ajoneuvo, joka on jo rekisteröity yhdessä maassa, ja kyse on vain tästä uudelleenrekisteröimisestä. Tavoite pitäisi oikeastaan olla että, että jos yhdessä maassa on rekisteröity, niin on rekisteröity kaikessa. Ja jos tämä periaate saadaan pätemään, niin sitten olemme saaneet suuren edistysaskeleen aikaan. Ja kolmas tavoite on myös se, että halutaan torjua väärinkäytöksiä ja varkauksia rekisteröintitodistusten osalta. Se on suuri rikollisuuden ala, jota täytyy torjua ja nämä mahdollisuudet, jotka meille tästä tulevat, erityisesti artikla 5, jossa tiettyjen ehtojen vallitessa voidaan kieltäytyä rekisteröimästä jäsenvaltiossa tai voidaan kieltäytyä. Tai sitten johdantonsa kappaleessa kuusi asia selvitetään myös. Komission ehdotus perustuu käsitteeseen pysyvästä asuinpaikasta. Eli on tehty selväksi, että missä jäsenvaltiossa moottorianava täytyy sitten rekisteröidä. Se on tarkalleen määritelty, että mitä tämän niin kutsutun pysyvän asuispaikan käsitteellä ymmärretään. Se on artiklassa kolme selvitetty ja komission ehdotuksesta tulee sille myös yhtenäinen määräaika, jonka aikana tässä pysyvässä asuinpaikassa tämä uusi rekisteröinti täytyy seurata. Tässä sanon lisäksi heti, että tässä on erilaisia sääntelyjä ja se on tulevaisuudessa vielä keskustelun aiheena, että lyhyin määräaika oli Tanskas kaksi viikkoa, jonka puitteissa täytyy ilmoitus tehdä, ja Belgiassa on jo tämä kuusi kuukautta, jota tässä ehdotetaan, ja kaikki muut jäsenvaltiot ovat sitten jossain siinä välillä. Siitä voidaan keskustella. Kyse on yksinkertaisesti järkevästä määräajasta, ei liian pitkä eikä liian lyhyt, jotta voitaisiin helpottaa ja mahdollistaa väärinkäytöt. Tämä ehdotus säännellään artiklassa 4. Sitten yhdessä painopisteessä on kyse sähköisestä tiedo- tietojenvaihdosta rekisteröiden viranomaisten kesken. Se on artikla 7. Se on olennainen kohta. Ilman tätä sähköistä tietojenvaihtoa viranomaisten välillä ei tätä yksinkertaistamistakaan saada aikaan. Tietysti jos voidaan taata, että tietoturva on tässä suojattu ja että tietoja käytetään vain rekisteröityviranomaisten tietojen vaihtoon, niin siinä ei ole mitään haittoja, vain pelkästään etuja. Myös vastavuoroinen hyväksyminen rekisteröintiasiakirjoille ja katsastuksille täytyy olla tässä mukana. Tietysti säännöt ovat katsastuksesta ja rekisteröinnistä erilaiset eri jäsenvaltiossa, niin tässä edellytetään, että vastavuoroinen tunnustaminen on, ja tähän komission esitys pyrkii. Ja komission ehdotuksessa säännellään myös se, että miten saadaan väliaikainen rekisteröinti. Artiklassa se kuusi tätä käsitellään, eli Eli tässä on kyse niistä autoista, jotka ostetaan käytettynä toisessa jäsenvaltiossa ja siirretään toiseen. Ja sitten myöskin tämä liikenteenharjoittajien ajoneuvojen rekisteröinti, sitä käsitellään artiklassa 8 ja miten niitäkin voidaan käyttää ylirajojen. Ylipäänsä tämä on hyvin käytännöllinen esitys, johon ei tarvitse, sitä kohtaan ei tarvitse esittää mitään suurempaa kritiikkiä. Se todellakin yksinkertaistaa asioita. Ja ylipäänsä tavoitteen asetan kanssa, josta puhuin, ja tällä asetuksella ne tavoitteet kyllä saavutetaan. Se, mitä minä olen tehnyt omissa ehdotuksissani, on vähemmän ehdotuksen korjaustetaan mieluumminkin, että vahvennetaan tietyissä kohdissa ja selvennetään jossain toisessa kohtaa, jossa selventäminen mielestäni tarpeen on. Eli lausunnossani ensinnäkin se, että pidetään hyvänä että todellakin pyritään nyt purkamaan hallintorasitetta ja tehtäviä ja että sitä myötä todellakin saadaan kustannuksia pienenemään. Tämä on tavoite, että saadaan yksinkertainen ja hallinnin menettely, että se saavutetaan, saavutetaan myös toinen on se, puheenjohtaja oli esittelijä 20 kansalaisten päähuolenaiheista ja yrittäjistä sitä koskenessa mietinnössä. Ja sitten nämä 20 huolenaihetta olen myöskin rakentanut sisään tähän tarkistukseen yksi ja kaksi. Kolmas on se, että meidän lausunnossamme olen siitä kovasti vakuuttunut, että pitäisi keskittyä juuri yksinkertaistamiseen menettelyssä. Ja samaan aikaan kuitenkin pitää silmällä, että liikenneturvallisuus taataan. Olisin sitä mieltä, että nyt ei ole oikeastaan järkevää harkita sitä, että ruvetaan sääntelemään vielä yksityiskohtaisemmin asiaa tai rakennetaan uusia esteitä, koska meillä kyllä sääntelyjä on jäsenvaltioissa, vaan rajoittaudutaan juurikin tähän komission ehdotukseen, joka todellakin edustaa yksinkertaistamista ja säännöllisesti niin on, että jos 200 tarkistusta esitetään, niin satanista ainakin itse asiassa monimutkaistavat asioita ja siitä kyllä varoittaisin. Ja varjoesittelijät ja kollegat pyrkivätkin todella rajoittautumaan siihen, mikä todellakin olisi asianomistajien intressissä ja yksinkertaistamista. Sitten seuraava kohta on se, että meidän täytyy noudattaa johdonmukaista lähestymistapaa liikenneturvallisuuspaketin pakettiin liittyen. Se on tietysti vain loogista, että yksinkertaistaminen onnistuisi ilman sitä, että turvallisuus vaarantuisi. Eli pätevät säännöt liikenneturvallisuudessa, ne täytyy täy, täy, täydellisesti panna toimeen kaikissa jäsenvaltiossa. Koska jos hyväksymme, että auto, joka on rekisteröity yhdessä kaikkien turvallisuuskatsastusten kanssa, niin voidaan myös siirtää toiseen jäsenvaltion ilman jatkokatsastusta, niin standardit täytyy olla niin, että ne ovat tai standardit täytyy olla sellaiset yhtä korkeat jokaisessa jäsenvaltiossa koskien turvallisuutta. Minulle on myös tärkeää se, että tehdään selväksi se, minä olen laittanut sen tänne tarkistukseen viisi mukaan, rekisteröintiasiakirjojen laillinen haltija ei ole välttämättä sama oikeudellisesti kuin omistaja. Otetaan esimerkiksi vaikka auton vuokraus, jossa tietysti omistaja on itsestään selvästi eri henkilö kuin se, joka autolla liikkeellä kulloinkin on. Yksi kohta on myös se, että tietosuojastandardit tietojen vaihdossa täytyy pitää yllä – tässä ajattelen tietosuojavaltuutettua, joka on tehnyt tästä konkreettisia ehdotuksia, jotka olen ottanut mukaan minäkin tarkistuksiini. Ja viimeinen kohta on se, että kun ajatellaan elinkeinoharjoittajan ajoneuvojen rekisteröintiä, niin kansalliset säännökset eivät ole kosketettuina. Vain kun on kyse rajat ylittävistä toimista, niin siinä tarvitaan sääntelyä, mutta muuten, kun on elinkeinoharjoittajan ja rekisteröinnistä, niin siinä ei ole kyse siitä, että nyt ruvettaisiin puuttumaan kansallisiin säännöksiin, vaan kun säännöksiä muutetaan, niin se koskee vain rajat ylittävää liikennettä. Eli kenenkään ei tarvitse pelätä, että tässä mentäisiin polkemaan muiden suvereniteetteja. Sitten viimeinen asia koskee delegoituja säädöksiä ja se asia täytyy myös ottaa huomioon. Mahdolliset keskusteluteemat sanoin jo, on tämä määräaika, jonka aikana rekisteröinti pitää tehdä, onko se kuusi kuukautta, niin kuin ehdotettu, minä olen jättänyt sen sellaisekseen, koska kuu, kuuta kuukautta on ehdotettu, mutta tästä kohdasta voidaan ihan hyvin keskustella, en tiedä onko se järkevää tämä. Ja yksi sitten kohta vielä kysymyksenä komissiolle, se koskee artiklaa 5. Siinä on kyse se, että viranomaiset voivat myös kieltäytyä rekisteröimästä. Sitten on siinä pitkällistä asioita ja viimeinen kohta on se, että rekisteröinti voidaan kieltää silloin, kun tarkastusmääräaika on mennyt umpeen. Mikä se johtopäätös siinä on siis tämä, pitääkö sitten palata alkuperäismaahan katsastukseen, mutta se olisi ihan järkevää, mutta tässä yksityis- tai yksiselitteistä sääntöä ei ole, että komissio voisi selvittää, että miten tämä asia sitten sujuu. Siinä katsospaikassa. jossa oleskelu myönnetään. Ja sitten siinä maassa, mihin se ajoneuvo pitäisi palauttaa katsastukseen. Mutta tässä komissio varmaan voi vastata. Lopuksi haluaisin kiittää varjoesittelijöitä. Meillä oli yksi tapaaminen, jossa omat kohtani jotenkin jo esille pyyntöni on se, että keskitytään juuri siihen, mikä koskee liikennesektoria, eikä tuoda mukaan mitä tahansa toiveita, jotka monimutkaistivat asiaa jälleen. Vähän on enemmän tässä yhteydessä mielestäni ja kiitos nyt jo tästä hyvästä yhteistyöstä. Thank you for the Kiitoksia. Sosialistiryhmän nimestä herra Parion. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, tämä asetus koskee rekisteröintimenettelyjen yksinkertaistamista moottoriajoneuvojen kohdalla jäsenvaltioiden välillä. On erittäin hyvä, että tässä otetaan huomioon yksi suurista huolista, joka Euroopan kansalaisilla on ja joka on ilmaistu IMCO-valiokunnan mietinnössä, joka koskee 20 yritysten tärkeintä huolenaihetta ja kansalaisten huolia yhtenäismarkkinoilla – Haluaisin kuitenkin todeta, että uudelleen rekisteröintiongelma on hyvin pieni. Tällainen mm, on tämän seikka, johon ei liity erityisiä vaikeuksia. Yksityishenkilöiden moottoriajoneuvojen rekisteröinti on ollut jo kauan pakollista ja rekisteröinti tehdäänkin suoraan harmonisoidun rekisteröintitodistuksen pohjalta, joka vastaa äh, direktiivi 1937 EU. Siksi olen sitä mieltä, että tässä ei kannattaisi kiirehtiä, jos pyritään parantamaan yhtenäismarkkinoiden toimintaa. Komissio on tehnyt useita lainsäädäntöehdotuksia. Huhtikuussa tarkoituksena oli parantaa äh, sekä hyötyä että yksityisautoja ja niiden katsastuksia. Kuitenkin tämä asiakirja, jolla pyritään yksinkertaistamaan moottoriajoneuvojen rekisteröintimenettelyjä. Tähän vaikuttavat nämä uudet ehdotukset, esimerkiksi direktiivi, joka koskee katsastusten määräaikaisuutta. Tämä tulee edellyttämään sitä, että tietyt maat joutuvat tällä alalla uusimaan lainsäädäntöään – jos pakotetaan näitä katsastuksien molemminpuolinen tunnustaminen edellyttää syvällisiä muutoksia monissa jäsenvaltioissa. Tämä ei ole kovinkaan järkevää tilanteessa, jossa riittävä luottamuksen taso ei ole läsnä. Ja näin ollen, kun ajatellaan näiden tekstien johdonmukaisuutta, niin toivon, että Tähän ei ryhdytä ennen kuin sitten, kun neuvottelut tästä liikenneturvapaketista on saatu no, loppuun. Ja tähän liittyy muun muassa direktiivi 1977, joka koskee moottoriajoneuvojen katsastuksia ja niiden säännönmukaisuutta ja säännöllisyyttä. Tähän mukaan tässä kantamme. Kiitoksia. Thank you for liberals, Mr. Kiitoksia liberaalista, herra De Backer. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää tästä erinomaisesta lausunnosta. On äärimmäisen tärkeää, että liikennevaliokunta keskittyy liikenteeseen liittyviin kysymyksiin tässä aiheessa. Komissio on tässä antanut hyvän lähtökohdan tekemällä hienon ehdotuksen toimet ovat todellakin tarpeellisia, koska katson, että kansalaiset tuntevat omissa nahoissaan eurooppalaisten sääntöjen läpinäkymättömyyden liikenteen osalta. Tar- toimet ovat tarpeet, tarpeellisia. Esittelijä puuttui lukuisiin seikkoihin, joihin mekin halusimme kiinnittää huomiota. Hienoa myöskin, että tämä liittää myöskin tieliikennekelpoisuuspakettiin koko tämä kysymys kun tarkastellaan ammattiin harjoittajien rekisteröintiasiakirjoja ja että aikaraiksi jätetään kolme kuukautta. Tämä on hyvä ehdotus. Se, että kahden vuoden kuluttua arvioidaan asia uudestaan sen sijaan, että tämä tehtäisiin vasta neljän vuoden kuluttua. En tiedä, onko tämä toteuttamiskelpoinen ajatus. Haluaisinkin kuulla komission näkemyksen tähän. Oman ryhmäni nimissä haluaisin omalta osaltani viitata myöskin tietosuojaan, koska tämä on liberaalien kannalta tärkeä kysymys. Se täytyy ottaa huomioon tässäkin ehdotuksessa. On äärimmäisen tärkeää, että painotamme sitä, kuinka hallinnollisella puolella pitäisi saada aikaan yksinkertaistuksia. Euroopan parlamentissakin joskus asiat tehdään turhan monimutkaisia. Hallinnollista taakkaa täytyy vähentää kansalaisten ja myöskin yritysten kontolta, niin kuin esittelijäkin totesi. Minäkin katson niin ikään, että komission pitäisi säännönmukaisesti tarkastella, ovatko rekisteröintiviranomaiset toimineet asetuksen mukaisesti. Sille kunnioittain erityisesti täytyy varmistaa, että yksinkertaistamisen, kun on kyse uudelleen rekisteröistä, todellakin toteutuu asianmukaisella tavalla. Pääsäinen vastuu tästä tietystikin on jäsenvaltioilla, joten on erittäin tärkeää, että jäsenvaltioita kannustetaan hoitamaan nämä tarkastukset tehokkaalla tavalla niin, että voidaan jälleen kerran vähentää hallinnollista taakkaa. Ilo mielelle jäänyt odottamaan keskustelua tästä asiasta ja mielelläni keskustelin myöskin muiden varjoesittelijöiden ja esittelijöiden kanssa jatkossakin. Kiitoksia vihreästä sitten Lichtenberger, olkaa hyvä. Ich, ich bin immer äh, ganz froh, wenn es eine vereinfachende... Siis hyvä kyllä, jos tulee yksinkertaistetut menettelyt Eurooppaan, jotka koskevat esimerkiksi rajat ylittävää toimintaa tai tekevät opiskelusta helpompaa, mutta yksi asia ajateltavaksi heti tässä alussa. Täytyy tarkastella tarkasti sitä, että miten jäsenvaltiot tämän toteuttavat. On aina koettu se, että yksinkertaistamissäännöissä niin kaikki taas sitten toteutetaan niin erilaisilla tavoilla, että kansalaiset eivät saa sitä mitään kotiin lopulta. Eli tämä täytyy nyt sitten keskeisenä asiana selkeästi sanoa. Toinen kohta. Kiitos kollega Pirkkeelle, että hän otti tämän katsastuksen asian esille, että siinä on avoin kohta, joka täytyy sulkea koska olette täysin oikeassa. Mitä tapahtuu sitten, jos he sanovat, että he kieltäytyvät rekisteröimästä, niin sitten vanhalla numerolla mennään eteenpäin. Se on ongelma, josta täytyy todellakin hoitaa. No sitten tämä pysyvä asuinpaikka, niin tullaan italian lainsäädännön kanssa vanhaan ongelmaan. Oikeusvaliokunnassahan tämä onkin jo viisi tai kuusi kertaa tullut esille, että Italialainen niin määritelmä pysyvälle asuinpaikalle aiheuttaa aina ongelmia, että miten se on siirrettävissä muihin jäsenvaltioihin. Olen samaa mieltä Ranskan kollegan kanssa kovastikin, että joka tapauksessa täytyy tarkastella sitä, että tämä tieliikennekelpoituusasia täytyy saada päätökseen ajoissa, että, se, että on luottamusta siihen, että kaikissa valtiossa tietystä standardeista pidetään kiinni. Se on ihan keskeinen juttu mielestäni, koska on jo olemassa se valtioiden välillä tiettyä epäluottamusta, että onko kaikki niin kontrolloitua kuin pitäisi olla. Sekä minun mielestäni tästä vähän puuttuu, eikä komissio tähän voi vielä vastata. Mitä vakuutusteknisiä seurauksia täällä sitten on onnettomuuden tapahtuessa? Ja tässä kerran asti kuulisin, että onko tätä asiaa jo harkittu koska katsastukset tai asiakirjojen puuttuminen tai mitä tahansa, niin että miten niistä voidaan puhua tai että voitaisiin puhua. No lopuksi haluaisin sanoa, että en usko, että nyt oli se sitten tulva ilmoituksia, uudelleen ilmoituksia, koska ei se varmaan ole salaisuus, kun sanon, että juuri opiskelijat, jotka vaikka ulkomaisessa yliopistossa opiskelevat, eivät rekisteröi autonsa uudelleen, koska sitten kun lähetetään näitä uudelleen näitä parkkisakkoja, niin ne eivät ikinä pääse perille. Eli tässä on itsekäs motiivi. En nyt halua puhua kaikista eurooppalaisista, Brys- eurooppalaisista Brysselistä. Tässäkin olen kuullut samanlaisia juttuja. Eli tämä ilmoitusten tulva ei varmaankaan ole mikään tulva, mutta niille, jotka sen haluavat tehdä, niin ne on tarpeen, että sitten voidaan tehdä ymmärrettäviä ja selkeiden sääntöjen mukaan jos tietosuojavaltuutettu on otettu tähän mukaan, niin olen tyytyväinen ja näihin esille ottamiin asioihin tässä nyt ensisijassa keskitymme. Kiitoksia. Ennen kuin herra Van Dalen saa puhua EKR-ryhmän nimissä, toivottaisin tervetulleeksi 15 opiskelijan ryhmän tuonne salin takaosaan. He tulevat Laidenin yliopiston julkishallinnolliselta osastolta. Tervetuloa. Peter, nyt on sinun vuorosi. Eh, ja voorzitter, dank u wel. Kijk, dit zijn voor onze fractie nu de wezenlijke voorstellen. Kiitoksia. Nämä ovat hyvin keskeisiä ehdotuksia, joilla pyritään toteuttamaan sisämarkkinoita ja lähentämään sisämarkkinoita kansalaisiin. Tämä on erittäin hyvä ehdotus siinä mielessä, että tuen ja ECR-ryhmä tukee täysin esittelijää. Komission Mm, tekstin tarkistuksia, jotka koskevat useita artikleja. Puheenjohtaja keskeyttää. Ei tulkauksessa ole ongelmaa, vaan pikemminkin erittäin häiritsevä ääni, joka vain voimistuu, tulee korviimme. Tämä tekee kuuntelemisesta hankalaa. Tämä on varmaan joku tekninen ongelma, ainakin Saksan kanavalla. No. Tulkkauksessa sinä ei ole ongelmaa. Mutta ei täällä kyllä ole Ranskan tulkkausta laisinkaan tällä hetkellä. Sound because there's no translation. <laughs> No ehkä he eivät kuule. No tietenkään, jos ei ranskan kielellä tulkata, niin en minä puhua voi. Minä en voi tätä millään tavalla kommentoida, Pete. No, en tiedä, saadaanko tämä ongelma ratkaistua vai ei. Nyt tilanne on ihan kunnossa. Vaikuttaa siltä, että Saksan kanavalla nyt kaikki toimii. Entä sitten Ranskan koppi? Voitteko työskennellä? Toimiko Ranskan tulkkaus? Eikö? One of the booths... Jossakin... Voisitteko nyt kaikki tarkistaa, että tulkkaus on kunnossa? Tämä niin kuin Euroviisuin laulukilpailu. Kuuluuko Pariisi? Kuuleeko Pariisi? Haloo. Vähän niin kuin Euroviisuissa joskus vähän piuhat ristissä. No niin, Peter, voimmeko nyt yrittää uudestaan? Puhunko minä liian kovaa vai mistä tuo meteli tuli? Ei, ei, ei, siis sitä ollut. Tämä on vähän niin kuin tällaista taustahälyä vaan, joka sieltä kuuluu. Stick with me, so that... Minulla äh, vähän niin kuin heinäserkko olisi siirrytty tämmöisen ongelmaan. Um, zoals ik al zei, dit zijn van onze fractie. Niin kuin äh, jo sanoinkin, nämä ovat äh, minun ryhmälleni hyvin keskeisiä kysymyksiä. Sisämarkkinat, niiden laajentaminen ja lähentäminen kansalaisiin on tärkeää. Esteet on poistettava Euroopasta. Tuemme siis esittelijää ja hänen lähestymistapaansa. Meillä on joitakin konkreettisia kysymyksiä komissiolle koskien tarkistuksia. Tarkistuksia, jotka on erityisesti esittelijän tekemiä uuteen asetukseen. Erityisesti tarkistus seitsemän, joka koskee näitä mm, mm, automyyjiä kolmea kuukautta ehdotetaan – toistaiseksi ei ole paljonkaan tehty tällä sektorilla. Ostaja on vähän ja paljon myös toisen käden kautta kulkee. Tämä kolme kuukautta ei ole kovinkaan vähäinen ryhmäni niin kysymys kuuluu seuraavasti. Esittelijänä tarkistukset käsittääksemme tekemään tämän ehdotuksen vähän liian monimutkaiseksi, niin erityisesti mitä tulee tähän tarkistukseen seitsemän Muuten kyllä tämä vaikuttaa oikealta tieltä. Herra Koko. Kiitoksia. Kiitoksia myöskin herra Pirkerille. Minun huoleni osittain tulet jo katetuiksi. Haluaisin, että johdonmukaisuus tässä toteutuu, kun uudistetaan direktiivi, joka koskee ajoneuvojen ja perävaunujen teknisiä tarkastuksia, eli katsastuksia, ja myöskin omistuskysymystä ja ajoneuvon viemistä rajan toiselle puolelle. Katson, että joistakin jotkut ehdotukset ovat tarpeettomia, siksi ne pitäisi äänestyksessä poistaa. No, Kiitos. Sitten komission edustaja herra Gawker, olkaa hyvä. Tervetuloa liikennevalikunnan kokoukseen. Yleensä me olemme kyllä hyvin ystävällisiä, sikäli kun ihminen tulee jostakin muusta kuin liikennepääosastolta komissiosta. Meeting, and we welcome, uh... Kiitoksia, että pääsin valiokunnan kokoukseen. Pidämme hyvänä luonnossa arvostamme tätä positiivista lähestymistapaa ja asennetta ehdotukseemme komission ehdotukseen. Ymmärrän, että on äh, tarkistuksia, joissa pyritään justeeraamaan, hienosäätämään, tekemään säännöistä selkeämmät ja tarkemmat. Olemme valmiit keskustelemaan näistä. Useimmat niistä voidaan sanoa eivät aiheuta ongelmia. esille otetut kysymykset, jotka muistan tämän päivän keskustelusta, ovat tarkistus, joka koskee elinkeinoharjoittajan rekisteröimistä, että sen kelpoisuusaika on kolme kuukautta. Me ehdotamme luonnoksessamme jättää se delegoituille säädöksille. Ei ole vielä harkittu sitä, että mikä määräaika olisi asian mukaisempi tässä, että täytyy tarkastella vielä, että, että ratkaistaanko se itse tekstissä tämä kysymys. Toinen kysymys koskee tätä raportointiaikaa, määräaikaa. Me ehdotamme neljää vuotta, tässä ehdotetaan kaksi vuotta. Meidän mielestämme saattaisi olla liian lyhyt. Se ehkä olisi toteuttavissa, että niin lyhyessä ajassa se voitaisiin tehdä. Toisia tai muita kysymyksiä, että en ole ihan varma. Öö, vakuutukset. No tämä ehdotus ei koske tätä asiaa. Joten en voi vielä kommentoida vakuutusasiaa tässä kokouksessa. Mutta yleisesti ottaen olemme iloisia että nämä kohdat otetaan tässä keskusteluun mukaan ja toivottavasti kaikki epärykset voidaan selventää tulevissa keskusteluissa. Kiitos. Thank you very much, Mr. Perker. Kiitoksia, herra Pirker. Haluatteko lisätä jotakin? Äh, Haluaisin vain kiittää yksinkertaisesti kollegoita heidän huomautuksistaan, kommenteistaan. Lähinnä ongelmana on todellakin luottamuksen puute mikäli nyt odottelemme tässä tieliikenne turvallisuuspakettia, niin silloin todennäköisesti hoitaisimme syötä liian myöhäisessä vaiheessa. Meidän pitäisi vähintäänkin päästä mukaan työstämään ja pohtimaan asioita. En tiedä, kannattaako tässä nyt odotella. Mikäli odotellaan Euroopan laajoisia tieliikenneturvallisuustoimia, sitten pitäisi odottaa niiden täytäntöönpanoa niin tästä tietenkin voi olla monta, mi, montaa mieltä. Pitääkö me odottaa siksi, kunnes nämä säännökset on pistetty täytäntöön, tarkasteltu niiden toimivuutta ja katsottu, että kaikki nämä säännökset todellakin asianmukaisesti on toteutettu kaikissa sen valtiossa. Minä katsoisin, että pikemminkin pitäisi jo etukäteen osoittaa hieman luottamusta ja toimia näissä kysymyksissä. Ja sitten kun nämä säännökset tulevat, ne täytyy tietystikin pistää täytäntöön mutta todellakin yksinkertaistamisen valossa mahdollisimman nopeasti pitäisi tämä yksinkertaistustoimenpide ja kustannusten säästötoimenpide saada toteutettua kansalaisten puolesta ilman, että tässä millään tavalla vaarantaa turvallisuutta taikka joustetaan nyt turvallisuusnormeista. Tietystikin tästä voidaan vielä keskustella, jolloin varmaan, että muutosesityksiä tässäkin suhteessa tullaan tekemään. Mutta suurimmalta, suurimmalta osin kiittäisin kollegoita siitä, että pitkälti olet samaa mieltä minun kanssani. Kiitoksia. Herra Van Dalen, oliko teillä jokin työjärjestyspuheenvuoro vielä? Ehm, niin puheenjohtaja. En haluaisi vaikeuttaa komission elämää. Haluaisin vain tehdä kysymyksen tarkistuksesta seitsemän, joka koskee tätä määräaikaa elinkeinon harjoittajille. Ehkä ette voi vastata nyt, mutta kenties voisin kirjallisena saada vastauksen myöhemmin. Herra Gokren, voitteko vastata nyt vai vastatteko kirjallisesti vasta myöhemmin? Point. Minä mainitsin kyllä lyhyesti tämän seikan. Komission ehdotus nykymuodossaan ehdottaa sitä, että tämä hoidetaan delegoitujen säädösten kautta emme ole vielä pohtineet tarkalleen näiden väliaikaisten toimenpiteiden kestoa silloin, kun on kyse ajoneuvon rekisteröinnistä. Tätä täytyy vielä pohtia. Vielä ei ole päätetty, minkälainen ajanjakso tässä olisi sopiva. Komissio siis vielä jauhaa tätä asiaa, tai pohtii, pohdiskelee Peter. Aika rajatarkistuksia varten on 16. lokakuuta ja äänestys toimitetaan liikennevaliokunnassa 27 marraskuuta. Emme vielä tiedä, milloin IMKO sisämarkkinavaliokunta äänestää, mutta tärkein päivämäärä nyt on 16. lokakuuta toistaiseksi, koska siihen mennessä täytyy tarkistukset tehdä. Kiitoksia. Sitten siirrytään seuraavan aiheeseen. Estysistalla. kyse on lentokenttäpaketti ja lähtö- ja saapumisajat. Eera Ujias on esittelijä. Olkaa hyvä. Grazie presidente Simpson. Eh, ringra- Kiitoksia puheenjohtaja Simpson. Kiitän myös kollegoita useista tarkistuksista, joita olette tehneet. Niitä on yhteensä yli 300. Tämä osoittaa, kuinka suurta kiinnostusta kaikilla poliittisilla ryhmillä on tähän lentokoneiden lento- ja saapumis, lähtö- ja saapumisaikoihin ajan takia en nyt voi puuttua jokaiseen tarkistukseen, jota teillä on esitetty. Pahoittelen kollegoille, mutta olen tietenkin kollegoiden käytettävissä niin, että voimme mahdollisesti yksityiskohtaisesti tarkastella näitä. Voidaan järjestellä shadow-varjoesittelyiden kokouksia esimerkiksi, heitä kiitän jo etukäteen, tai sitten voimme järjestää kahden keskisiä tapaamisia. Kaiken kaikkiaan on muistettava, että nämä tarkistukset, joita on tehty, koskevat joitakin asian arkaluontoisia kohtia, esimerkiksi tämän prosenttimäärän nostaminen 85 prosenttiin ja sarjan lisääminen, sarjan kasvattaminen aikojen eli slottien jakamiseksi. Kaiken kaikkiaan näissä tarkistuksissa ei puututa näihin näihin lentokenttien kapasiteetteihin, niillä palautetaan status quo. Olen sitä mieltä, että kuitenkin olisi tärkeää kaikkien toimijoiden taholta tehdä ponnistuksia niin, että päästäisiin kunnolliseen kompromissiin, jolla todella voitaisiin parantaa lentokenttien kapasiteettia ja joilla voitaisiin myös vastata lento, liikenne, teollisuuden tarpeisiin meillä on tässä suuri vastuu. Meidän olisi yhdessä komission kanssa ponnisteltava niin, että voisimme antaa vastauksia, jotka vastaavat niitä vaatimuksia, joita tällä sektorilla on tänä päivänä ja vielä enemmän tulevaisuudessa. Haluaisinkin tukea komission työtä, kun se on pyrkinyt löytämään kompromissin täällä parlamentissa ja neuvoston kanssa myöskin koskien näitä tärkeimpiä kohtia, kuten sarjojen pituutta ja näiden slottien käyttöprosentin suuruutta. Haluaisin kertoa kollegoille, että olen laatinut tällaisen tiekartan valiokunta-äänestystä varten. Se on tarkoitus suorittaa 6. marraskuuta. Ja järjestelin kaksi teknistä kokousta tästä viikosta eteenpäin ja Strasbourgissa varjoesittelyiden kokous 26. lokakuuta. Ja näin pyritään vastaamaan kollegoiden pyyntöihin. Haluaisin nyt mennä suoraan tähän slottien sarjojen pituuksiin. Kaikki tarkistu- ryhmät ovat tehneet tarkistuksia komission ehdotukseen koskien näiden slottisarjojen pituutta ja on pyydetty, että niiden sisältö muutettaisiin joko niin, että vähennetään, pidennetään sarjoja kesällä 15 ja talvella 10 ja että tämä vähennettäisiin viiteen mahdollisesti paikallisten toimien kautta ottaen huomioon tietyn lentokentän vaatimukset. Monet haluaisivat poistaa kokonaan kesä- ja talvikausien väliset erot ja on pyydetty, että sarjat olisivat aina viisi, niin kuin nyky tässä asetuksessa pyydetään – asia, joka vaikuttaa saavan kollegoiden hyväksymiseen, koskee näiden slottisarjojen pysyvyyttä niin, että voidaan hyödyntää näitä myönnettyjä lähtö- ja saapumisaikoja. On siis lennättävä viisi kertaa peräkkäin tai muussa tapauksessa slotit voidaan menettää edelleen. On varmastikin tarpeellista päästä kompromissiin tässä asiassa. Kaikki ryhmät ovat yhtä mieltä siitä, että vedottaisiin paikallisiin sääntöihin äh, slotien valvonnassa ja myöntämisessä, mutta sarjan pituudesta ollaan eri mieltä. Sitten mitä tulee tähän lentokenttäverkostoon, melkein yhtä mieltä ollaan siitä, että, tällaisen, että tällainen network airport poistettaisiin jo tämän tehtävät voitaisiin siirtää eurokontrollille, siis verkon haltijalle. Muussa tapauksessa tästä tulee vain lisää monimutkaisuutta ja kustannuksia koordinointiin. Mitä sitten tulee lentokentän koordinoidin ehtoihin? Pyrkimyksenä ja suuntauksena on se, että komission ehdotuksia heikennetään erityisesti EPPn kollegat ovat tehneet useita tarkistuksia. Foster on tehnyt ehdotuksia, joilla komission roolia vahvennetaan, samoin kuin verkon hallitsijalla, hallinnoijalla. Mielestäni tässä asiassa ei kuitenkaan ole hyvä tehdä kompromissia. Sitten koordinaattoreiden avoimuudesta yksi asioista, joka tässä asiassa mielestäni on hyvin tärkeää, koskee sitä, että olisi taattava se, että koordinaattoreiden toiminta on mahdollisimman avointa. Tämä on asia, josta ollaan laajalti yhtä mieltä kollegoiden keskuudessa. Ehdotuksessa pyritään siihen, että koordinaattorit olisivat mahdollisimman riippumattomia, niin kuin minäkin mietintöluonnoksessani niin toivon. Erityisesti toivotaan avoimempia menettelyjä koordinointitoimissa, mukaan lukien transaktiot. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että neiden pitäisi olla saatavina yksittäisinä tietoina, eikä vain aggregoituina tietoina, niin kuin komission alkuperäisessä ehdotuksessa on todettu. Olen tyytyväinen siitä, että useat kollegat Saada, Markiewicz, Marinescu ja muut ovat omien tarkistustensa kautta vahvistaneet tämän rahoituksellisen kertomuksen tärkeyden. Se olisi kutakin kautta varten laadittava niin, että, että sekä kentät että ilmailuyhtiöt voisivat mahdollisimman avoimesti saada näitä koordinaattorin tietoja. Sitten viides kysymys koskee sääntöä 8020 komission ehdotuksessa ehdotetaan, että käyttöastetta lisättäisiin 80-85 prosenttiin. Tätä lähes kaikki ryhmät ovat kritisoineet huolestuneena ja ovat toivoneet, että nykyinen suhde 80-20 säilytettäisiin tarkistuksista ei kuitenkaan tule esille mitään varsinaista vaihtoehtoista ratkaisua. Siksi haluaisinkin todella innostaa teitä kantamaan vastuun ilman resurssien tehokkaampaa työtä ei voida parantaa Euroopan lentokenttien kapasiteettia. Minä henkilökohtaisesti kallistun komission puoleen jos se hyväksytään, sen kautta voitaisiin käyttää tehokkaammin ruuhkaisten lentokenttien slotteja. Mitä sitten tulee näihin varauskannustimiin? Kaikki EPPn kollegat vastustavat slottien varaamista, koska sitä pidetään liian kalliina. Jotkut sosialistit esimerkiksi tarkistus 244 solilta kannustaa tällaista sanktiojärjestelmää, jossa rangaistaisiin yhtiöitä, jotka liian myöhään palauttavat puuliin nämä oikeutensa. Komission vaikutusten arvioinnissa voidaan tätä hyödyntää. Se voisi olla hyödyllistä niin, että saadaan kaikki slotit käyttöön. Mahdollisesti sanktio Järjestelmä voidaan myös kiristää tästä artikla 18. Kuten jo totesin, olen sitä mieltä, että ja tässä meneekin slottiin juridisen määritelmän. Olisi tärkeää, että me Euroopan parlamentin jäsenet käyttäisimme täysin lainsäätäjän rooliamme ja ottaisimme käyttöön slottiin juridisen määritelmän, joka asetettaisiin tällaisen teknisoperatiivisen määritelmän rinnalle, joka on jo aikaisemmissa asetuksista – ilmaistu. Olen tietoinen siitä, että tässä on tiettyä säilyttämispyrkimystä. Mm, enemmistö kollegoista ei haluaisi ryhtyä tähän vaikean taisteluun. Olen kuitenkin sitä mieltä, että kompromissien kautta voidaan pohtia näitä määrittelyjä niin, että saataisiin aikaan sanamuoto, jonka kautta päästään yksimielisyyteen niiden keskuudelle, jotka haluavat tähän haasteeseen vastata. Eva Lichtenbergeriä haluaisin kiittää. Tarkistuksella 201 hän vahvistaa tarpeen määritellä nämä slotit. Hän on pyytänyt, että laajennettaisiin näitä juridisia tahoja, jotka määritelmään liittyvät. Viimeinen kohta koskee slottien siirtämistä ja vaihtamista jälkimarkkinoilla noista jotkut ranskat, ranskalaiset kollegat tarkistuksen 250 kautta äh, vastustavat tätä, mutta muut tuntuvat olevan yhtä mieltä siitä. Jossakin jäsenvaltiossa sitä on jo vuosia käytetty. On varmaa, että slottien vaihtaminen rahaa vastaan on asia, johon tarvitaan sääntöjä, joilla varmistetaan toimien avoimuus. Ja olenkin erittäin myön kiitollinen monista tarkistuksista, erityisesti tarkistuksesta 262 ja erityisesti 269, joka on Carlo Fidanzalta ja Kansanilta. Niiden tarkoituksena on estää se, että yhtiöt jär- pyrkisivät tekemään voittoa sloteilla niiden myöntämisen jälkeen ennen kuin yhtiöt ovat näitä slottejaan käyttäneet. Sitten muut tarkistukset. 260 Sassoli, 270 Serakiani, 271 Fida, Finance Kansan. Näiden tarkoituksena on rahoittaa osa oslottien myyn käyttää siis osa slottien myyn, myynnistä saaduista varoista infrastruktuurien parantamiseen. Näillä, näitä resursseja voisi hallinnoida riippumaton viranomainen, direktiivin 12.2001 mukaisesti, jotta voitaisiin välttää ylimääräiset hallinnolliset kulut. Uskon, että tästä ehdotuksesta voidaan olla yhtä mieltä. Lopuksi haluaisin kiittää puheenjohtaja Simpsonia tästä puheenajasta. Uskonpa, että täällä on kyllä ainekset kasassa niin, että voidaan päästä hyvään konsensukseen ja kompromissiin kollegoiden kanssa. Thank you very much, Mr. Mr. Kiitoksia. Sitten herra Fidanza kansanpuolen nimestä. Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijää aivan ensiksi tästä työ, työstä, jota hän on tehnyt tässä vaikeassa asiassa. Hän on hyvin asianmukaisesti käynyt läpi näitä tärkeitä tarkistuksia. Tätä, tästä asiasta hän jo on keskusteltu useaan kertaan. Nyt haluaisin vain lyhyesti korostaa joitakin kantoja, jotka nyt näkyvät myös kollegoiden tarkistuksista, tarkistuksissa EPP-ryhmältä. Ryhmämme vastustaa komission muutosta koskien tätä 80-20 sääntöä. Olemme sitä mieltä, että 85-15 ei olisi tapa, jolla voidaan lisätä kapasiteettia ja vähennetään ruuhkia, joista olemme kaikki tietoisia. Teknisesti on ollut, se on hyvin vaikeaa täytäntöön panna ja se on tie, joka johtaa epätasapainoon sääntöjen välillä, jota olisi täytäntöön pantava Euroopassa verrattuna muualla maailmassa sovellettuihin sääntöihin. Varmaankin vielä tarvitaan lisää ponnistuksia, ei ainoastaan parlamentin taholta. Olen yhtä mieltä siitä, että meidän on oltava kunnianhimoisia, mutta tarvitaan ponnistuksia myös komission taholta niin, että voidaan löytää toisia tapoja lisätä lentokenttien kapasiteettia. Sitten se, näiden sarjojen pituudesta meidänkin ryhmästämme eh, heijastuu halu säilyttää tämä viiden viikon jakso. Haluaisin jättää kompromissivaiheeseen tämän eh, jatkuvuuden riittävä konsensus on siinä asiassa, että käytetään paikallisia sääntöjä. Tietenkin erityistapauksissa voidaan tehdä poikkeuksia, mutta on tärkeää jättää varmasti joustavuutta tähän niin, että voidaan antaa vastaus niille kentille, jotka objektiivisesti ovat hyvin ruuhkautuneita. Sitten koordinaattorinen rahoituksesta. Tähän olen tehnyt tarkistuksia tarkistukseen. Useilta ryhmiltä on tullut tarkistuksia tähän asiaan. Halutaan tuoda lisää avoimuutta rahoitukseen. On aivan selvää, että nykytilanteessa on vaikea ajatella, mikä olisi sellainen kolmas taho, joka voisi taata näiden maksujen hoitamisen koordinaattoreille. On siis tarpeen tukea tilannetta, jossa yhtiöt ja lentokentät ja muut asianosaiset voivat hoitaa koordinaattoreiden palkat, mutta varmastikin voimme tehdä työtä niin, että nämä mekanismit olisivat avoimempia ja että voitaisiin taata koordinaattoreiden suurempi riippumattomuus. Herra Ujas jo mainitsikin asian, joka on hyvin tärkeä meidän ryhmälle. Se koskee tätä slottien varausmaksua. Me kannattamme sitä, että rangaistaan huonosta käyttäytymisestä näiden täsmällisten sanktiomenetelmien kautta, niin että ne olisivat tehokkaita tosiasiallisia. Olemme kuitenkin sitä mieltä, että jos nyt vahingoitetaan yhtiöitä näillä varausmaksuilla ja jos myöskin, niin jos ajatellaan, että yhtiöt käyttävät hyvin slotteja. Pitäisi olla hyvä, ja jos taas toimitaan huonosti, niin siitä pitäisi seurata sanktioita. Me kannatamme linjan tiukentamista, mutta emme kannata varausmaksuja, vaan sanktioita vain. Useita tarkistuksia on tehty tietyn kategorian poistamiseen. Esittelijä ehdottaa keskittien ratkaisua perustuen tiettyihin tietokantiin. Pyrimme pääsemään kompromissiin tässä asiassa. Olemme sitä mieltä, että ei pitäisi liikaa tuoda byrokraattista taakkaa lentokentille edelleen. Myös meidän ryhmässämme on avoin tämä slottien juridinen määritelmä Tietenkin tuntuu houkuttelevalta se, että voitaisiin yksilöiden määritelmä, jolla voitaisiin ymmärtää, kuka on tietyn slotin omistaja. Tämähän on aika epänormaalia, koska nyt käydään kauppaa tekijöillä, joita kaupan, kauppo, eivät omista. Tässä kaivataan tervehdyt, äänestämistä. Ryhmässä pohdimme vielä sitä, onko esittelijän määritelmä hyödyllinen. Sitten vielä viimeinen asia tästä näistä jälkimarkkinoista. Suurin, suuri osa kollegoistani niin on tehnyt työtä niin, että voitaisiin saada avoimammeksi jälkimarkkinat. Ryhmässä kantamme on hyvin voimakas, erityisesti ranskalaisten taholta. He haluaisivat alun perin kieltää tällaiset jälkimarkkinamahdollisuudet ryhmän sisällä. Käymme tästä keskustelua henkilökohtaisesti. Olen sitä mieltä, että meidän on tehtävä kaikkemme, jotta olisi olemassa avoimat säännellyt jälkimarkkinat joilla ei mahdollistettaisi keinottelun perustamaa markkinaa ja näin ei mitenkään paranneta kapasiteettia. Varmastikin tulemme tekemään ehdotuksia ja uskon, että pääsemme hyvin kompromisseihin. Kiitos. Mr. Sassoli for the Seuraavaksi edustaja Sassoli sosialistiryhmästä. Kiitoksia aivan ensimmäiseksi haluaisin onnitella Ujiasia hyvästä työstä. Erityisesti haluaisin kiittää siitä, että hän on ottanut huomioon muutamat tarkistukset, joita teimme. Täällä on joitakin kohtia, joihin haluaisin pysähtyä. Ensinnäkin koordinaattoriden riippumattomuus. Kuten kaikki parlamentin jäsenet, minäkin tietenkin tuen mahdollisimman suurta koordinaattoriden riippumattomuutta ja avoimuutta slottien myöntämisessä Erityisen tärkeältä tuntuisi se, että olisi mukana sääntö, jolla vältetään intressiristiriidat koordinaattoreiden ja muiden asianomaisten osapuolten välillä. Tässä mielessä olenkin tehnyt tarkistuksia jälkimarkkinoista sitten. Kannatan näitä, mutta tarvitaan sellaiset säännöt, jotka takaavat selkeyden ja avoimuuden. Minusta on hyvin keskeistä, että osa jälkimarkkinoiden tuloista kohdennetaan infrastruktuurin ja tekniikan parantamiseen. Ainoastaan tällä tavalla voidaan taata lentokenttien kapasiteetin kasvaminen. Voitaisiin ajatella rahastoa, jota hallinnoidaan kussakin jäsenvaltioissa sääntelyviranomaisen taholta direktiivin 12.2009 mukaisesti. Tästäkin asiasta olen tehnyt tarkistuksia. Sitten nämä verkkoon integroidut lentokentät. En usko, että nyt on tarpeen luoda mitään uutta lentokenttäkategoriaa. Siitä tulee vain lisää sekaannusta. Se ei mitenkään helpota liikennettä. Ja sitten ehkä kaikkein ristiriitaisin kysymys, joka koskee tätä sääntöä 80 ja slottien sarjojen pituutta. Komission ehdot vastuusta olisi tutkittava. Olen yhtä mieltä tästä säännöstä 85.15. Kaikki parlamentin jäsenet eivät kannata 80-20 säännön säilyttämistä. Me kannatamme 85-15 sääntöä, mutta siihen olisi yhdistettävä pidemmät sarjat. Ja toisiaan seuraavat sarjat jos, ne ovat sekä toisiaan seuraavia että pidempiä, niin tämä on liian raskattaa yhtiölle, erityisesti kun kyseessä ovat uudet liikenteen harjoittajat ja tämä meidän on muistettava. Minä olen sitä mieltä, että meidän olisi säilytettävä viiden slotin sarja, mutta jos nyt otetaan mukaan ja otettaisiin mukaan konsekutiivisesti. Siellä, missä on erityisen ruuhkaista, voisimme pidentää slottisarjoja – paikallisten sääntöjen mukaisesti. Näin voitaisiin hallinnoida lentokenttien kapasiteettia tehokkaammin ja voitaisiin hyödyntää slotteja paremmin. Säännöstä 85.15 olen nähnyt tarkistuksia. Monet kollegat haluaisivat säilyttää säännön 8020 minä päinvastoin olen sitä mieltä, että meidän olisi hyväksyttävä komission ehdotus niin, että säilytetään viiden slotin sarjat, vaikka ne olisivatkin sitten konsekutiivisia. Mitään joustavuuteen ei tulisi muutoksia. Erot olisivat siinä, että tarvittaessa voitaisiin pidentää slottisarjoja. Mielestäni ja myös ajatellen neuvotte- neuvottelujen neuvoston kanssa uskon, että olisi hyödyllistä, että yhdessä voisimme tehdä vähän rohkeamman ehdotuksen kunnianhimoisen tekstin. Kiitoksia. Lichtenberger for the Greens. Rova Lichtenberger vihreiden nimissä, olkaa hyvä. Herzlichen Dank. Ähm, ich glaube, wir sollten bei dies... Kiitoksia. Uskoakseni meidän pitäisi tämän asian yhteydessä aina pitää silmällä sitä, että että ylipäänsä kyse on pienestä määrästä lähtö- ja tuloaikoja. Ei nyt ole yleisestä uudesta sääntöistä, joka koskee tuli- ja lähtöaikoja, vaan pikemminkin vain hyvin pienestä osasta näitä slotteja, joista nyt on kyse. Haluaisin vielä viitata siihen, että nähdäkseni tässä on joitakin seikkoja, jotka sinänsä ovat hyviä ja järkeviä, mutta joiden suhteen voidaan sanoa, että että niiden osalta kyse on integroidusta lähestymistavasta ylipäänsä ilmailualan. Ja kun on kyse näiden tulo- ja lähtöaikojen huutokauppaamisesta, niin joka tapauksesta täytyisi ympäristökriteerit aina ottaa huomioon. Minun nähdäkseni, että se ei pitäisi mennä niin pitkälle, että sellaisia ongelmia, jotka etteikö riittäisi otettaisiin huomioon kaikkia olemassa olevia ongelmia. Ja kun on kyse tulee lähtöaikojen määritelmästä, mehän kuulimme hyvin pitkän luennon tästä seikasta ja siitä, että kyse on aineettomasta hyödykkeestä, ja että pitäisi ne jakaa ja niin poispäin, niin poispäin. Mutta minun nähdäkseni määritelmän pitäisi olla täsmällinen ja pitäisi todeta, että kyse on yleisestä yleishyödyllisestä hyödykkeestä ja niiden suhteen pitäisi ottaa huomioon ympäristökriteerit, muut myönteiset kriteerit ja hyvin avoimesti tämä jako pitäisi suorittaa. Sitten herra De Bakker. Dank u voorzitter. Nog twee heel kleine puntjes die ik graag zou toevoegen. Ik ga niet herhalen wat er al gezegd is. in het rapport... Kaksi pikkujuttua vielä kernaasti lisäisin. Kuulin, mitä esittelijä sanoi. Hänellähän on vaikea tehtävä. Nämä pienet asiat ovat siis se, että mielestäni on tärkeää sanoa selvästi, että meidän keskustelumme koskee myös kansainvälistä areenaa. Eli ei pidä jättäytyä pelkästään Euroopan näyttämölle. Sillä on vaikutuksia kansainvälisellä tasolla. Sen vuoksi vetomukseni kollegoille ottaa tämä näkökohta mukaan. Toinen kohta liittyy hyvin erityiseen foorumiin. Business Aviation siis liiketoiminta, lentotoiminta. Sillä ei ole merkitystä pelkästään alueelliselle lentoasemille, sillä on vaikutusta myös suurille lentokentille ja enemmän myös tämä kaupallinen lentotoiminta täytyy ottaa huomioon. Se on tärkeää, että kaupallinen lentotoiminta voi myös onnistua normaalilla ja kannattavalla tavalla. Kiitoksia. Sitten komissaari Sarah Baldwin. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. Toivon, että tästä nyt ei pistetetä Eurovision laulukilpailu menetelmällä, koska saattaisi olla, että joku jollakin saattaisi jäädä null point käteen. Kiitoksia herra Ujielsille hänen mietinnöstään. Ja oikeastaan myöskin hänen yksityiskohtaisista tarkistuksista, jotka koskevat tulijalähtöaikoja. ja lähtöaikoja. Olen samaa mieltä herra Ujielsin kanssa siitä, että tässä nyt pyritään parhaimmalla tavalla käyttää hyväksi lentokenttien kapasiteetteja. Siitä, tästä nyt, siitä tässä nyt on kyse. Tilanne on sirpaloitunut ja täytyisi siis pohtia, miten se voitaisiin saada toimimaan paremmin ja miten tehokkuutta saataisiin aikaan ilman, että kustannukset lisääntyvät. Tämä on tässä kaiken tarkoitus peränä. Olen iloinen siitä, että suurin osa komission te- tekemistä ehdotuksista tuntuu sopivan liikennevaliokunnallekin, ainakin suuremmalle osalle valiokunnan jäseniä, kun on kyse jälkimarkkinoista, avoimuuden lisäämisestä ja myöskin tuli- ja lähtöökön koordinaattoreiden puolettomuudesta. Ei meillä ole kovinkaan radikaalia, emmekä radikaalista myöskään uudista järjestelmää, emme tässä kapasiteettia, emme, emmekä myöskään takavarikoi mitään, vaan toimimme käytännöllisempään suuntaan. Tässä on joukko huolia, jotka tuntuvat tulevan esiin kaikkien ryhmien puheenvuoroissa. 85 15 ja sitten näiden slottien 25-15 jako ja sitten muuta slottien jako periaatteita. tietysti voidaan tarkastella erikseen näitä eri seikkoja. Mitä pitempiin tulo- ja lähtöaikasarjoihin tulee, suurimpiin sarjoihin tulee, kuulimme kyllä mitä te sanoitte. Olemme pyrkineet tätä hoitamaan seitsemän sarjoina. Vaikutusarviot osoittivat, että hyödyt olivat äh, kokonaisvaltaisesti katsottuna mielekkäitä tästä. Jos jollakin lentokentällä haluttiin pitää kiinni 10-15 sarjoista komissioehdotuksen sijaan. En nyt aio esittää teille mitään komission kompromissia, mutta teoreettisesti, mikäli haluttaisiin pitää kiinni viiden sarjoista yleisenä sääntönä, niin tämä johtaisi siihen, että vahvasti Eera Firanzan ja Sassolin tavoin Haluaisimme mahdollistaa sen, että lentokentillä, joilla todellakin tarvitaan mahdollisuutta pidentää näitä sarjoja ja mukauttaa paikalliselle tasolle näitä sääntöjä, niin lähestymistapa tavan pitäisi olla pragmaattinen. Päästä kyse Farosta, Lissabonista tai Lontoon, Pariisin, Charles de lentokentästä, kahdesta Roman lentokentästä tai Zyrihistä niin että tämä saattaisi olla tarpeellista. Mielenkiintoista kyllä. Voisimme saada myöskin taloudellista hyötyä tästä. Meidän analyysimme osoittaa, että mikäli voidaan näitä sarjoja pidentää paikallisten sääntöjen valossa näiden yhdeksän lentokontan osalta 15 prosenttia hyötyä syntyisi pidemmistä sarjoista kautta Euroopan. Mutta tämä mahdollistaisi myöskin sen, että muissa jäsenvaltioissa ja myöskin täällä otettu, otettiin esiin jotakin huolia, että voitaisiin lyhyempiäkin sarjoja ottaa yleiseksi säännöksi väistämistavaksi. Olen vakuuttunut puheenjohtaja kuitenkin tarpeesta pitäytyä tiukempiin käyttösääntöihin 85-15 jaolla sen sijaan, että nykysääntö 2020 pysyisi voimassa. Olen eri foorumilla hyvin voimakkaasti puhunut asiasta. Jotkut ovat katsoneet, että 25 ja 15 jako olisi vastoin kansainvälistä käytäntöä, ja tämä vaikeuttaisi kolmansien maiden lentoliikenteen harjoittajien toimintaa. Ja lyhyesti vielä muutama seikka, joka täällä mainittiin. Ensinnäkin sitten 25.15 sääntö otettiin ensin käyttöön lentokentillä, jotka ovat ruuhkautuneet Euroopassa, ei estäisi kolmannen maan liikenteenharjoittajaa käyttämästä 22 sääntöä omilla lentokentillään, eikä tämä millään tavalla vaikuttaisi lentoihin, jotka tulevat muista maista. Ei tämä ole tällainen epäyhdenmukaisuus tai epäyhteensopivuussääntö. Euroopassa lentokentät ovat ruuhkautuneempia kuin missään muualla, ja käyttösäännöt, jotka me hyväksymme, ja lainsäädäntö, jota hyväksytään, pitäisi hoitaa sellaisella tavalla, että otetaan huomioon tämä tosiasia. Lentoliikenteen harjoittajat tietää, kuinka mukaudutaan eri järjestelmiin. IATalla on näitä suuntaviivojaan jo olemassa, mutta IATakin on valmis tunnustamaan, että sääntöjä noudatetaan kaikkea muuta kuin johdonmukaisella tavalla kautta maailman. Joten, jälleen kerran, me toivomme, että IATA tulee jatkossakin pyrkimään vakuuttelemaan muita niitä 2015 jako ei ole millään tavalla niiden etuja vastaan. Ei tämä ole mikään ylimääräinen kustannus, joka tästä aiheutuisi edessä kyseessä. Olisin kiinnittää parlamentinkin huomioon tähän seikkaan. Lyhyesti vielä joihinkin muihin kommentteihin vastineita. Uusi verkostolentokenttäkäsite. Katsoimme, että tämä on luonut hieman hämmennystä ja olemme valmiita tarkastelemaan tähän muutosesityksiä, jotka tähän liittyvät olettaen, että jäsenvaltiot voivat edelleenkin pyytää, että ne saavat lento, lentokenttien kapasiteettitietoa ja lentotietoa ennalta käyttöönsä niin, että hätäkoordinaatio voidaan mahdollistaa, mikäli se on tarpeellista silloin, kun Single Sky-menettelyn piirissä oleva verkosto tätä edellyttää. Sitten myös omistajuuskysymys ja lentojen lähtö, lähtö- ja tuloaikojen määrittely, slotin määrittely. Slotti määritellään tällaisena käyttöoikeutena, mutta emme voi ratkaista sitä tosiasiaa, että täytyy aina muistaa, että EUn lainsäätäjät tässä määrittelee tämän asian ja omistajuuskysymys liittyy juuri tähän. Entä sitten kaupankäynnin avulla saatu tulo ja näiden slottien vaihto ja myynti? Edellisessä liikennevaliokunnan kokouksessa tästä keskusteltiin tämä jäl, jälkimarkkinoita pitäisi hieman, länkimarkkinoita tästä hieman kärsisivät ja niiden houkutteluhuisuus vähenisi. Lentokenttämaksujen kautta pitäisi näitä tuloja kerätä eikä niinkään slottien kaupalla. Sitten varausmaksu slottien yhteydessä. Tämä on väline, jota lentokentät voivat käyttää hyväkseen estääkseen myöhäisen slottien vaihdon. Düsseldorfissa tätä on kokeiltu ja tämä on erittäin hyvin, mutta on katsottu, että tämä toimi on ollut laiton. Me haluamme nyt muuttaa sääntelyä siten, että mahdollistan tällainen, ei tämän tarvitse olla Euroopan laajuinen järjestelmä, vaan pikemminkin yksittäisen lentokentällä voidaan soveltaa tätä uutta menettelyä tai tällaista menettelyä. Tämä pitäisi olla tulotasojen kannalta neutraali. Ei tämä, pidä, ei tämä pidä olla mikään rahasampo, että lentokentä voi käyttää hyväkseen. Ja tämä ei myöskään vaikuttaisi yleisesti ottaen lentoliikenteen harjoittajien kassavirtaan. Pyydän anteeksi, että puhuin pidempään kuin oli ehkä määrä, mutta mutta haluaisin puhua tarkemmin tästä 80-20 sääntelystä ja tästä slottien kaupittelukysymyksestä. Ennen kuin herra Ujie saa puheenvuoron, herra Baldwin, toteaisin teille, että lentoliikenteen harjoittajat Amerikasta käsin ovat lähettäneet kirjelmän, jossa viitataan siihen, että mikäli Euroopan unionissa mennään 25 15 jakon, niin saattaa olla vasta puolella ryhdytään vasta toimiin. Tiedättekö te mitään lähempää tuosta kirjasta ennen kuin annan Ujiasille puheenvuoron vielä. Kyllä minä mielelläni ryhdyn taistelemaan amerikkalaisten kanssa. Meillä on viisi tai kuusi vääntömatsia meillä on parhaillaankin. Ilomielin ryhdyn kyllä sellaisen vielä uudestaankin. Mä olisin tietää vähän lisätietoja. Received the letter from... sai kirjeen Kaljalta, joka on Airlines for America puheenjohtaja. varmasti jonka niin olette nähnyt. Sen vuoksi sanoin, mikä minun piti sanoa, että Mielestämme tämä ei ole harkittava asia. Kolmannet maat siirtää sellaista, jossa me olisimme ETS, ETS kaltaisella alalla. Eli ei ole Yhdysvalloissa, ei pitäisi puhua kostosta, he ovat täysin käyttää sellaisia slottisääntöjä, mitä haluavat. Eivät he joten sääntöjä itse noudata itse leväperäisesti. me keskustelemme näin kirjoitamme sinne, mutta ei tämä ole asia, jossa eräänlainen kosto toimi olisi mikä realistinen näköala. Kiitos sitten herra Ujias. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää todellakin kaikkia kollegoita, jotka ovat täällä käyttäneet puheenvuoron olen kuunnellut ne ja arvostan suuresti tätä rakentavaa ja vastuuntuntoista lähestymistapaa tämän asian käsittelyssä. Haluaisin kiittää kaikkia ryhmiä ja puheenvuoron käyttäneitä jäseniä. Arvostan myös joustavuutta, jota komissio on osoittanut. Toki komissio on tiukka tietyissä asioissa, mutta se on kuitenkin jättänyt mahdollisuuksia ilman, joita meidän olisi hyödynnettävää, kun muotoilemme kompromissiratkaisuja. Asia saadaan kyllä tätä kautta hyvin eteenpäin. En haluaisi enää pitkäänkään puhua. Aikaisemmin käytin puheaikaa varsin pitkään, mutta ihan pari juttua vielä haluaisin sanoa. En käsitellyt tiettyjä asioita erityisesti tätä liikelentotoimintakysymystä. Sehän on asia, jossa, johon suhtaudun avoimesti. Nämä lentoliikenteen osat olisi huomioitava. Ne ovat hyvin keskeisiä, kun pyritään integroimaan liikennevälineitä. Myös tämä integroitujen lippujen kysymys, johon liittyvät rautatiet, tämä liittyy juuri siihen toimintatapaan, jota olemme työstäneet ja, työstäneet ja olin ymmärtäminen, että täällä on aika yhtenäinen linja myös tässä asiassa eri kollegat olivat tästä pitkälti yhtä mieltä. Varmastikin täällä on joitakin asioita vielä, joita on selvitettävä, kuten esimerkiksi se, että saadaan yhteen sopimaan meidän valintamme ja Euroopan ulkopuolisten lentokenttien valinnat. Varmastikin tulemme syventämään tätä kysymystä niin, että pääsisimme ratkaisuun, jonka kautta järjestelmä ei olisi rampa tai Euroopan, Euroopan sulje, sulkeutunut, vaan että voisimme yhdentää tähän muutkin järjestelmät. Emme varmaankaan voi hyväksyä mitään kiristystä eikä uhkauksia keneltäkään meidän on arvokkaasti edustettava niitä intressejä, joiden puolesta teemme työtä. Kyseessä ovat Euroopan kansalaisten edut ja instituutioiden edut, joita täällä edustamme. Se ei merkitse mitään sodan julistusta, vaan valmiutta vuoropuheluun. Haluaisin jatkaa tällä linjalla ja säilyttää tällä linjalla oman toimintani ja sillä linjalla ovat myös varjoesittelijät. He ovat tehneet paljon tämän työn puolesta. Thank you very much. Can I... Kiitoksia. Haluaisin muistuttaa jäseniä siitä, että äänestys toimitetaan 6. marraskuuta. Ja tarkoituksena on viedä tämä asia joulukuussa täysistuntoon. Tietystikin tämä on yksi kolmesta lainsäädäntöaloitteen yksi kolmesta lainsäädäntöaloitteesta kuuluu tähän lentoliikennepakettiin. Tämän päivän estyslistallamme oli kello viideltä alkava koordinaattorin kokous. Haluaisin tällä välin muistuttaa siitä, että huomenna kokeilumme salissa 3G3, joten teidän täytyy nyt ottaa kaikki asiakirjanne mukaan ja mennä huomenna tuohon toiseen saliin, 3G3-saliin. Kokous keskeytetään ja koordinaattorit aloittavat oman kokouksensa kello 17. Kiitos.